oikeudellista asiakirjaa, jotka julkistetaan tämän täysistunnon pöytäkirjassa. Ja nyt pyydän, hyvät naiset ja herrat, että kun teette seuraavat ilmoitukset 11.9. puheenjohtajakokous on 146 artiklan kohdan 3 nojalla päättänyt 8. ja 90. järjestettävän täysistunnon peruuttaa jotta komission vaaleja varten saadaan tarpeeksi aikaa. Ja komission vaal, jäsenten vaali pidetään 20-23.10. Brysselin minitäysistunto 8-10. lokakuuta siis raukea. Tässä olivat siis puheenjohtajan ilmoitukset. Nyt tulemme sitten esityslistalle puheenjohtajakokouksen 100. 49 artiklan